huomenna mietintö hyväksytään ja koko paketti hyväksytään, jotta meillä on hyvä, vakaa perusta kansalaisten suojelemiseksi. Kiitokset. Näin yhteiskeskustelu päättyy ja huomenna äänestämme tästä asiasta kello 12. Sitten menemme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on suullinen kysymys komissiolla Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakautusmekanismia tulevat toimet. Ja ää, äh, tämä tulee siis talous- ja raha-asiain valiokunnasta tämä suullinen kysymys ja olen saanut äh, luettelon puhujista ja ensiksi kysymyksen esittelijä Sharon Bowlesilla on puheenvuoro viideksi minuutiksi. In so many matters now. Kiitoksia. Nykyisin niin monissa asioissa tämä sanontatapa, että yksityiskoht- pahoillani vielä yksityiskohdissa, mutta nyt tietysti on tullut myös tällainen veruke. Kun puhutaan markkinoista eikä todeta, että tarvitaan myös seurantaa. on tämän pankkien stressitesteistä, jossa tarvitaan avointa ja uskottavaa, uskottavia olettamuksia kuin myös tuloksia. Sanoin aiemmin, kun liian pitkään Sä piti odottaa yksityiskohtia Kreikan palentamisesta ja komissio on enemmän yksityiskohtia pyytänyt pitkään. Me olemme vahvallisia, jotka haluavat näitä yksityiskohtia, haluamme enemmän niitä. 11. toukokuuta Euroopan vakausväline perustettiin. Siihen käytettiin EU-budjettia ja oli Tämä ei riittänyt, kun oli tehty niin paljon lupauksia aiemmin, joten 7. kesäkuuta yleisin rahoitusmakaus, meka- anteeksi, väline perustettiin ja mekanismi oli aiemmin. Tässä on potentiaalisia vaikutuksia näistä uusista välineistä EU-budjetille sekä eri toimielinten lainaamiselle, kuten EIB. Olisi haittaavaa, jos jälleen sillä olisi vaikutuksia, kuten pankkien pelastamisessa. Ja pk lainaaminen esimerkiksi reaalitalouden puolella maksaa tätä hintaa. Mitä tällaisia mahdollisuuksia on lieventäneet vaikutuksia? Koskien erillisyhtiötä itsessään, EUn solidaarisuuden intressissä ne maat, jotka eivät euroalueeseen kuulu, mutta haluavat siihen liittyä tai liittyä tähän rahoitusvakausmekanismiin, niiden pitäisi pystyä niin tekemään. Voitteko vakauttaa, että mekanismin sääntöjä muutetaan niin, että tämä sallitaan? Ja sitten myös kun otettiin esille valiokunnassa e-, eilen, niin haluaisimme tietää tästä taseen ulkopuolisesta edellisyhtiöstä enemmän ja mitä neuvoja on annettu sen perustamiseen. On myöskin muita kysymyksiä avoinna. Miten koordinointi, ra- vakaus rahastojen ja välillä toimii? Tuleeko allokaatio 2 plus 1 perustalta? Ja mikä on yhteys myöskin tähän asianmukaiseen korkoon? Onko niin, että vain IMF, IMF-lainat hyötyvät eh, lainan uudelleenjärjestelyissä. Onko tämä oikea tapa? Pitäisikö IMFn lisätä EU-pelastukseen rahaa vai toisinpäin? Onko mekanismi nyt aktiivinen vai pitääkö EU-budjettimekanismi en saada käyttöön ensin? Nyt haluaisin käsitellä eurobondeja. On perustuvallinen kysymys vastattavana tässä jos on yleinen eurobondi, jossa on yleinen korkotaso, niin nyt tietysti eh, rahoitus vakauden yksi kannuste on menetetty. Markkinavoimat ei ole, eivät ole niitä suosittuja, nehän tietysti nukkuivat Kreikan tapauksessa. Mutta siihen on syitä, jotka liittyvät tähän nollariskipainoon joko Jos näin ei olisi ollut, niin pankit olisivat jo selvittäneet nämä riskialttiit joukkokirjalainat ja me emme sitten pelastaisi pankkia jälleen näillä vakausvälineillä. Ja tulevat stressitestit olisivat vähemmän stressaavia. Osana uutta talouden hallintamallia Tietysti tämä asia täytyy korjata pitkällä aikavälillä. Ja minä sanoisin automaattisesti, ei osana poliittisesti määräytyvää eh, liiallisen julkisen vajeen menettelyä. Mutta mielestäni tässä meillä on mahdollisuus muuttaa ongelma pääomavaatimusdirektiivissä hyödylliseksi välineeksi tulevaisuudessa. Sen jälkeen kun olen kirjoittanut tämän suullisen kysymyksen, niin sen jälkeen olen pannut merkille ilolla, että komissio on ilmaissut suunnitelmansa ottaa parlamentin mukaan tähän valvontamenettelytapaan ja parlamentti odottaa, että se pystyy osallistumaan täydestä sydämestään tähän asiaan. Kiitos nyt puheenvuoron saa komission edustaja. Olkaa hyvä, komission sen Barnier. Kiitos joudun vastaamaan kollegani Olli Reenin puolesta, joka äh, varmastikin äh, on käyttänyt varmasti enemmän aikaa tämän äh, lopullisvastauksen laatimiseen, mutta tässä puhuttiin enkeleistä. En tiedä, vahtaako rahoitus paljon enkeleitä liittyen, mutta haluaisin arvoa Bowlesille, että kyllä paholainen piilee pikkuseikoissa. seikoissa erityisesti tässä hänen kysymyksessään. No mikä on tarkka summa, kun puhutaan Euroopan rahoitusvakautusmekanismista ja mikä on omien varojen katto? ECOFIN neuvosto tuon päätelmät mainitsevat 60 miljardia euroa Euroopan rahoitusvakautusmekanismille, mutta artiklassa 2, kohdassa 2, 407 2007 asetuksessa puhutaan kuitenkin tietystä marginaalista myöskin, ja tämä tietysti budjetin puitteissa, äh, mitä voidaan kutsua omiksi varoiksi. 1,3 prosenttia BKTstä EU-ssa äh, on tämä ja kokonaissumma siis äh, monivuotisten rahoitusnäkymien katosta ja tästä velasta, velasta ei saa olla enempää kuin 1,23 prosenttia kyseisen budjettivuoden aikana. Tämä on siis herra Reinin täsmällinen vastaus tähän kysymykseen. Toinen kysymys. Aikooko komissio tehdä vaikutusten arvioinnin näistä kahdesta asetuksesta, mitä tulee Euroopan vakautusvälineeseen, niin komissio on kuuden kuukauden aikana valmistautunut tämän mekanismin käyttöönotosta ja tarvittaessa joka kuudes kuukausi tekemään raportin sen toiminnasta ja äh, sitä tarkastellaan äh, komission talous- ja rahoituskomiteassa ja äh, myöskin Euroopan rahoitusvakausfoorumissa ja sen toimintahan ei ole millään lailla EU tekstien alasta. Sitten kolmanneksi, mitkä ovat sitten rahoitukset, kapasiteetit, joita EIPllä on tämän välineen puitteissa. Tällä, näillä välineillä ja mekanismeilla ei ole mitään suoraa vaikutusta EIPn laina toimintaan. Se toimii vain likviditeetin hallinnoijana ja näin ollen siis näillä mekanismeilla ei ole vaikutusta, eikä se tule antamaan lainaa tämän äh, rahoitusvakautusvälineen tai mekanismin puitteissa. Neljäs kysymys. Milloin äh, äh, koska komissio on odotettu säädösehdotus valtiovel koskevasta pysyvästä kriisinhallintajärjestelmästä, mikä olisi siis sen oikeusperusta. Tämä liittyy läheisesti Van Pöin johtavan työryhmän toimintaan oikeusperustaa ei ole vielä päätetty. Mikä on sitten parlamentin rooli? Otit tämän esille. No, parlamentti saa tiedot kaikista kehityskuluista, mitä liittyy tähän uuteen menettelytapaan ja myöskin äh, parlamentin osallistujen juridinen rooli tietysti äh, liittyy äh, siihen, mitä perustamisopimuksessa näistä asioista sanotaan sitten miten ERVM ja kansainvälisen valtarahaston välinen koordinointi aiotaan toteuttaa. Tästä päätetään yhteistoimin e IMFn kanssa kuten on yleisesti päätetty. Sitten, sit myös kysymys, kuten tuossa äsken jo mainitsittekin, kuinka onko EU on käännyttävä euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden puoleen siinä tapauksessa, että ERVMn e varat on käytetty loppuun. No, tässä varmasti toimitaan nykyisen maksutaseasetuksen asetuksen puitteissa ja että voidaan käyttää tiettyjä tiettyjä varoja aina 50 000 miljardin saakka. 15 miljardia on jo käytetty Unkarin ja äh, Romanian ja äh, Latvian lainoja varten ja muiden lainojen osalta äh, maksut tai asetuksen puitteissa voidaan varmasti käyttää muita joustavampia mekanismeja. Sitten viimeinen kohta oikeusperusta 122.2 mm, artikla eikä ja, ja 352 artikla. No sen takia, että komissio on toiminut hyvin kiireellisesti tässä eh, ja tietyt jäsenvaltiot olivat todella vakavasti eh, vaikeuksissa eh, ja tilanteet ovat poikkeuksellisia ja komission neuvosto siis toimivat hyvin voimakkaassa paineessa, erityisesti rahoitusmarkkinoiden taholta oli paljon paineita ja sen takia joudumme toimimaan hyvin nopeasti ja äh, säilyttämään euron arvo muutoin. Olisi ollut hyvin vaikeaa siis äh, toimia pitkän menettelyn tavan mukaisesti, jos olisi vaadittu parlamentaarista läsnätavoja ja tietyt kansalliset parlamentit itse asiassa vaativat ähm, komissiolta äh, äh, sitä, että olisi juuri tämä 22 artiklan pohjalta toiminta. Tässä siis mahdollisimman tarkat vastaukset äh, Rova Sharon Bowlesille näihin hyvin tarkkaan esitettyihin kysymyksiin, jotka hän esitti. Kiitos. Nyt tulemme ryhmien puolesta puheenjohtaja käyttäviin puhuviin. Ensimmäisenä herra Otmar Karas, Euroopan kansanpuolueryhmän puolesta puolitoista minuuttia, joka hyvä. Puhemies, komission jäsen, aluksi en nyt valitettavasti voi tässä yhteydessä tarttua siihen, että kun nyt parlamentin oikeuksia, mutta haluaisin tarttua asiaan vielä kerran. Rahoitusmarkkinoiden vakaustusmekanismi, meidän mielestämme me korvaa eurooppalaisen, ei voi korvata eurooppalaisen valuuttarahaston luomista. Olen sitä mieltä, jos tarvitaan, että tarvitaan eurooppalaista pankkiveroa, joka on väline pääoman luomiseksi, jotta sanan aikaan eurooppalainen luokituslaitos ja toisena askeleena merkitsee sitten eurooppalaisen valuuttarahaston luomista. Rahoitusmarkkinoiden vakautus väline osoittaa, miten välttämätön on uudistusrahoitus markkinoilla, mutta se osoittaa myöskin sen, että puuttuu kriisimekanismi. Ja se osoittaa sen, että me poliittista unionia tarvitaan, tarvitaan taloudellista ja sosiaalista unionia, voimakkaampaa Eurooppaa. Paras vakautusmekanismi minun mielestäni on se, että noudatetaan Maastrichtin kriteereitä, että noudatetaan kasvu- ja vakautussopimusta ja että toteutetaan sisämarkkinat ja harjoitetaan kilpailupolitiikkaa, jossa, joka perustuu tutkimus- ja koulutusoffensiiville niin, että saamme aikaan tuloksia emmekä aina joudu kääntymään veromaksajien puoleen hätätilanteessa. Kiitoksia. SD-ryhmän puolesta Rouva Popimaatta kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö 9.4. tehty päätös siitä, jonka mukaan EVM on perustettu, on ollut aivan elintärkeä yhteisvaluutalle ja muutenkin eurovyöhykkeen vakaudelle. Siitä syystä Euroopan parlamentti, on, joka pyysi tätä jo taannoin, on ollut erittäin ilahtunut tästä päätöksestä. Meillä on mahdollisuus tarjota nyt vakautta markkinoille ja loppujen lopuksi voimme myös välittää solidaarisuudesta ja yhtenäisyydestä viestin EU-sta. Ehkäpä se tulee liian myöhään. Mutta tämä viesti on kuitenkin lähetetty. Se on välitetty myös EIPlle, Ja toivottavasti tämä käytäntö on yhdenmukaista sen päätöksen kanssa, joka eurovyöhykkeen ministerit ovat tehneet. Nämä ovat tietysti tilapäisratkaisuja, mutta jos haluamme oppia tämänhetkisestä kriisistä, niin kysymys on siitä, että me emme saa jäädä odottelemaan seuraavaa kriisiä ennen kuin ryhdymme toimimaan ja suojaudumme niiltä heikkouksilta, joita meillä on. Tämä on nyt oikea hetki mennä eteenpäin, ryhtyä luomaan pysyviä mekanismeja, jotka toimivat ennaltaehkäisten, eivätkä vasta sitten, kun kaikki on jo tapahtunut. Meidän täytyy luonnollisesti tukea talouden koordinaatiota ja mennä oikeaan suuntaan, emmekä saa unohtaa sitä, että perustavoitteenamme on se, että saamme aikaiseksi vakaan elpymisen Euroopan taloudessa. Tähän tarvitaan niitä ponnistuksia, joissa keskitytään työllisyyteen, sosiaaliseen kohesioon ja luonnollisestikin tavoitteena me täytyy olla se, että pyritään tarjoamaan kannustimia ja menettelyitä, joiden avulla tuetaan kaikkia näitä toimenpiteitä. Kiitoksia. Sitten äh, yksittäiset puheen, äh, puheenvuorot äh, edustaja Perez. Kiitoksia puhemies. Hyvää komissio sen tiedätte, että parlamentissa olemme iloisia siitä, että vihdoinkin yhteisvastuu toteutuu. Vaikkakin olemme valitelleet ainakin jotkut, että tarvittiin kuukausi kaupalla ennen kuin Herman von Rompuy teki aletteen kutsua koolle ylimääräinen Euroopan neuvosto 19. helmikuuta tällä välin markkinat hoitavat oman hommansa. Kun me käsittelemme tätä aloitetta, Euroopan yhteisvastuun hyväksi. Sitä pitää tarkastella lähtökohdistaan. Jos ajatellaan, että tilanne syntyi, kuten syntyi, meillä ei välttämättä ole ihan hyviä osatekijöitä, jos ajatellaan euroalueen hallintoa. Kollegamme Otmar Karas puhui vakaussopimuksesta. Minun mielestäni pelkästään sen soveltaminen ei riitä. Alusta alkaen me olemme aliarvioineet erojen aiheutuvat riskit tai mitä eroja on jäsenvaltioiden valtiovelassa. Meillä on siis mekanismi, joka on kyhätty nopeasti, kuten tiedätte, nopeasti. Tässä parlamentissa on jo sitten lokakuu 2008 nostettu esille ääniä muun muassa kauppataseesta ja 120 22 artikla edellyttää miettimistä. Te totesitte, että te arvioitte myös mahdollista mekanismin pysyväistämistä. Toivottavasti teette offensiivisempia esityksiä tällä lailla, koska olemme varmoja, että euroalueen kaltainen alue ei tarvitse pelkästään hyvää hallintotapaa, että joudutaan samanlaisen jamaan, vaan että siinä tapauksessa, että sellaisen jamaan jouduttaisiin, niin me tarvitsemme pysyvän mekanismin. Jos saa sen verran kuitenkin vielä valitella, että sen sijaan, että jäsenvaltiot olisivat vedonneet velvoitteisiinsa ja niin ottaneet tätä mekanismia special purpose vehicle silloin, kun sitä on tarkoitettu muualla markkinoilla. Lopuksi olen sitä mieltä, että... Aika on päättynyt, sanoo puhemies. Seuraavaksi sitten äh, Catch the Eye-menettely, puheenvuorot. Siis teillä oli eh, kaksi minuuttia puha-aikaa ja puhuitte kaksi ja puoli minuuttia. Ah, okei. Okay. Ja, das ist, eine gute, das ist ein guter Weg, um damit zu Tämä on hy, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä tapa edetä, sanoo puhemies, mikä ei tänne tämä se tapa koppiin kuulunut. Ymmärtämystä kiittelen. No niin, sitten tämä Catch the Eye-menettely puhuu puheenvuorot ilman luetteloa. Edustaja Pacescu, minuutti. În de 9 mai, ministrii de finanțe din statele membre au decis... 9.5. jäsenvaltioiden valtiovarainministerit päättivät eurooppalaisen rahoitusvakausmekanismin luomisesta. Kyseessä on lainsäädäntöpaketti, joka tavoitteena on suojata yhtenäisvaluuttaa euroa ja myöskin parantaa taloudellista tilannetta jäsenvaltiossa. Mekanismia hyödynnetään tehokkaalla tavalla tilanteissa, joissa jäsenvaltio ei pysty omin toimin vakauttamaan tilannettaan. Ja Euroopan unioni on vastannut näin kriisitilanteeseen, johon se ei ollut vielä riittävän valmis. Komissiojäsen Barnier antoi meille tietoa myös tämän mekanismin toimintatavoista, ja kun tarkastellaan sitä, minkälaisia nopean toiminnan menettelyitä Euroopan unioni vaatii kriisitilanteessa. Oletteko sitä mielmekanismi on toimiva ja onko se riittävä? Obermeier, auch für eine Minute, bitte schön. Sen seuraa puhuja herra Obermeier, minuutti, vain minuutti. No niin, kiitoksia puhe, puhemies. E, e, Tässä kriisitapauksesta ei, ei, ei ole pidä suinkaan sitten kehittyvien maiden auttaa näissä kriisipakettien ratkaisemissa. Tätä kriisitilanteessa euroalue, vaik, euroalueen vaikeuksissa olevien maiden kriisi tilanne on hyvin vaihteleva ongelma, vaan ja tällä tavalla siirretään ja, ja näin sitten kansalainen joutuu itse, itse käy, käy, käymään, kantamaan tämän kaiken taakan. Mitä sitten tulee näiden rahoituslaitosten pääomavakauteen, siinä edellytetään sitten nimenomaan tämän ja vakausmekanismin käyttämistä ja siihen liittyvän välineen hyödyntämistä. Se on erittäin tärkeä käyttää, käynnistää ja myöskin sitten ulottaa sitten yksittäisiin, yksityisiin rahoituslaitoksiin. Ja millä, kysymys on, että millä tavalla voidaan varmistaa tällainen neutraali menettely. Tietenkin tietysti on pyrittävä välttämään sitä, etteivät naapurivaltiot joudu äh, kantamaan toisten jäsenvaltioiden velkataakkaa. Herra Rybik, seuraavaksi äh, puheenmies, komissaari Barnier. Minusta tämä äh, vakautus kytkeytyy tähän talouskasvuun. Tämän e, e, ensi vuoden tulemenoarvio on kesken kesken neuvotteluja. Tiedättekö te on sellaisia pääluokkia, joista paremmin saataisiin tukea eh, esimerkiksi PK-sektorille. Yrityselämä tarvitsee tukoa, tukea eh, elvytettäessä. Näin kykenemisen saada sitten Euroopan uusille raiteille tämä Competition Innovation-ohjelma äh, on juuri sellaista, mitä jatkossa tarvitsemme. Ja ei tämänkin äh, äh, ohjelman kokemat leikkaukset kääntyvät kyllä itseään, itseään vastaan. Meidän pitäisi miettiä sellaisia, mitkä budjettikohdat ovat sellaisia, jotka edesauttavat työllisyyden ylläpitämistä. Ja niitä ei pidä leikata. Sitten Eh, uudestaan. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Mielestäni mitä tulee Euroopan investointipankkiin, niin täytyy miettiä, missä määrin se voi markkinoilla ruveta tarjoamaan rahaa, kun se kilpailee tämän mekanismin kanssa, ja jos sitten kurssien osuudella on jotain vaikutusta. Vielä yksi kysymys, herra komissionin jäsen. Ettekö ole sitä mieltä, että tässä tilanteessa, tässä Herman van Rompuyn johtamassa ryhmässä ajatella myös sitä esitystä, jonka komission jäsenen Reni pitäisi tehdä, että mietitään myös osan valtiovelan jakamista tasaisesti. Tästä on keskusteltu paljon työryhmän ulkopuolella, eikö olisi hyvä, että tässä työryhmässä olevissa esityksissä tämäkin otettaisiin huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Sitten keskustelun päättää komission edustaja, komissaari Barnier, olkaa hyvä. Si vous voulez bien, je, je, Niin, tämä on tärkeä kysymys, joka koski eurojoukkovelkakirjalainoja. Ehdottaisin, että komission jäsen Ren vastaisi teille suoraan tähän kysymykseen seuraavien päivien aikana kirjallisesti, mutta sitten alkuperäinen puheenvuoro, joka täällä otettiin esille, nämä stressitestit ja niiden lopputulokset. Ymmärrän kyllä, mistä tässä on kysymys. Komissio on jo aika varhaisessa vaiheessa ottanut tämän huomioon. Puheenjohtaja Barroso ja Olli Rehn ovat käsitelleet myöskin tätä ja avoimuutta Eli puheenjohtaja Barossa on vastannut tähän kysymykseen aika laajamittaisesti. Edustaja Karas otti esille tärkeän kohdan, joka viittaa myös aiempiin äh, keskusteluihin ennaltaehkäisystä ja millä tavalla se vaikuttaa veronmaksajien tilanteeseen. Minulla on tästä julkaistu tiedonanto. Aiomme julkaista vuoden 2001 alussa lainsäädäntöaiheesta ja näin tällaiset ennaltaehkäisyn rahastot luodaan, joiden avulla voidaan täytäntöön panna tätä saastuttaja maksaa periaatetta. Tietysti ennaltaehkäisy on aina paljon edullisempaa kuin sitten jälkikäteen tilanteen korjaus, jälkikäteen tehtävät korjausyritykset. Sitten meillä on erilainen työkalulaatikko, jossa on paljon erilaisia työkaluja. Tavoitteena on se, että riski tunnustetaan riittävän varhaisessa vaiheessa niin, että kriisistä ei tule katastrofia. Me tarkastelemme kaikkia näitä eri kysymyksiä mukaan lukien sen, mitä edustajan Peresi otti esille valtion velkojen suhteen ja huomioimme myös markkinoiden hajauttamisen, joka on liian keskittynyt tällä hetkellä tiettyihin käsiin. Ja puhutaan eurooppalaisen viraston luomisesta. Nämä asiat sitten löytyvät lainsäädäntöluonnoksista tämän vuoden lopussa, ensi vuoden alussa tehtävissä lainsäädäntöehdotuksissa. Edustaja Beres puhui myös vakauspaketin täytäntöönpanosta. Olen samaa mieltä kuin tekin. Meidän täytyy tietysti mennä tässä vielä pidemmälle eurooppalainen äh, rahoitusvakauspaketti otetaan käyttöön, ja aivan kuten edustaja Basescu totesi, tämän välineen täytyy olla kestävä. Komissio yhdessä työryhmän kanssa, jonka johdossa on Euroopan neuvoston puheenjohtaja, työstää nyt tuota oikeusperustaa, jolle tämä ehdotus, tämä pysyvämpi mekanismi pohjautuu. Haluaisin ottaa myös esille se, mitä edustaja Podimata totesi Kreikan tilanteesta. Meillä on erittäin tärkeä sitoumus, joka täytyy ottaa huomioon. Ja siinä täytyy ottaa huomioon se, että Kreikan hallitus tekee oman osansa työstä. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä valtava kriisi, joka on koskettanut maitamme ja Varsinkin euron vyöhykkeellä se on vaikuttanut maiden tilanteeseen. Se on osoittanut sen, että Euroopan täytyy näyttää määrätietoisuutensa, jotta se voi saada eurovyöhykkeen toimimaan oikealla tavalla. Ja ECOFIN neuvosto 9.5., kun se on luonut nämä kaksi välinettä, on osoittanut nimenomaan sen, että Euroopan unioni kykenee vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti näihin suuriin poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin, Uskoakseni meidän, täytyy tarv- meidän tarvitsee vielä parantaa tätä äm, koordinointia, joka tässä työssä tehdään. Siinä täytyy mennä ehkäpä vielä pidemmällekin. Ja edusta Rybikille toteaisin, että olen aivan samaa mieltä kuin hänkin, että tämänhetkisessä tilanteesta, tilanteesta olemme oppineet. Meidän täytyy viedä nämä tehdyt päätökset aivan loppuun asti. Ja meidän täytyy oppia siitä, mitä eurolle ja Kreikalle on tapahtunut. Täytyy saada aikaiseksi parempi taloushallinto ja koordinointi, vakauttaminen. Komissio on tehnyt myös tärkeitä ehdotuksia tällä puolella. Minusta meidän täytyy tehdä kaikki nämä toimet, mutta näiden lisäksi täytyy tehdä myös muuta, jotta kansalaisemme, jotka meiltä odottavat tätä, että me näytämme heille, kuinka me kykenemme selviytymään tilanteesta. Nyt kun puhutaan valvonnasta, vakautuksesta, ponnistuksista, sääntelystä, niin minun mielestäni meidän täytyy puhua myös aloitteista 2020 aloitteen puitteissa, jotta löydetään uusi kasvu ja työllisyys. Siitä syystä tämä toinen osa salkustani on niin tärkeä. Työstän sitä yhdessä noin kymmen, kymmenen kollegani kanssa Kysymys on markkina asiakirjasta jonka avulla voidaan saada tämä perustavanlaatuinen pohja alusta yhtenäismarkkinoilla toimimaan huomattavasti paremmin. Niin, että erittäin lukuisat PK-yritykset voivat toimia ja tietävät, että markkinat toimivat paremmin ja palvelevat PK-yrityksiä, kuten myös kuluttajia. Ja näin voimme päästä 2 prosentin kasvuvauhtiin näillä markkinoilla. Minusta nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, että voidaan vastata kaikkiin kansainvälisten esittämiin kysymyksiin tällä hetkellä. Dank. Paljon kiitoksia. Sitten ää, äh, äh, tästä on äh, päätöslauselma luonnossa P704 ja tämä